Ja nyt äh, on kyselytunnin aika. And the first question. Ja ensimmäinen kysymys. Numero 15. En e, kerron kollegalle, että me lopetamme tasan 20.30. Palaan ilman, äh, ilman tämän varoituksen uudestaan kello kahdeksalta. Herra Karikas on nyt äh, edustaja Kristian Kutiersin äh, tilalla. Edustaja Kikan Quinn, ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä, olkaa hyvä, kun olette valmis. The uh, first part. Kiitoksia. Gutierrez Cortinesin kysymyksen ensimmäinen osa liittyy siihen, onko yhteisen teknologia-aloitteiden valintaprosessin ensimmäinen osa sellainen, että se takaa riippumattomuuden suuryrityksistä? Vastaus on kyllä. Valintamenettely, joka tehdään yhteisessä teknologia-aloitteessa seuraa niitä suuntaviivoja, joita käytetään virastojen johtajien valinnassa. Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin EU-elimiin ja ne vahvistavat sen, että JTIn valintamenettelyt ovat aivan johdonmukaisia muiden valintamenettelyiden kanssa, kuten sääntelyviranomaisten ja virastojen valintamenettelyn kanssa. Näin ollen tämä mahdollistaa sen, että prosessi perustuu pätevyyteen, ja takaa tasa-arvoisen kohtelun kaikille ehdokkaille. Tätä on kuvattu myöskin suuntaviivoissa ja esivalintakomiteassa, kuten myöskin toisissa prosesseissa komissiojäsenet ovat olleet läsnä. Teollisuudella on ollut myöskin oma roolinsa, sillä on ollut epäsuora rooli silloin, kun hallintoneuvostossa asiasta äänestetään. On selvää, että operationaaliset kustannukset, jotka niihin liittyy, katetaan teollisuuden toimesta noin 60-70 prosentin tasolla Artemiksessa, nanoteknologiassa ja tietokonejärjestelmissä. Tämä merkitsee sitä, että yritysten mukanaolo on tarpeellista, ja koska IT ovat yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuussuhteen tuotoksia. Lisäksi otan huomioon pk-yritysten tuki. Vastauksena on se, että henkilöstön valintakriteerit ITin päivittäisen toiminnan takaamiseen täytyy perustaa, kuten aiemmin mainittiin, pätevyyteen. Tässä suhteessa PK-yritysten edistäminen on tärkeä poliittinen tavoite, joka komissiolla on, mutta se ei välttämättä selkeästi näy valintakriteereissä silloin, kun henkilökuntaa valitaan. pääjohtaja ja hänen henkilökuntansa kuuluvat eettisten säännösten piiriin, jota EUn henkilöstösäännöissä on, ja nämä henkilöt eivät saa edustaa mitään erityisiä intressejä tai etuja. EU-henkilöstösäännöt ottavat käyttöön myöskin ähm, kurinpitomenettelyt silloin, kun näitä säännöksiä rikotaan. Tavoitteena on se, että hoidetaan huomioon pk-yritysten tavoitteet ja edistetään PK-yritysten mukanaoloa hallintoneuvostotasolla. Kiitoksia, herra Garriga. Kiitos, senior. Kiitoksia, herra puhemies. Parlamentti ja komissio ovat yhtä lailla huolissaan siitä, mutta tapaukset ja toisen suuntaan. YTA ovat tärkeitä ja siellä on omat valintamenetelmänsä, joita on kunnioitettava. Tämän lisäksi tiedämme, että valitut henkilöt eivät saisi tulla suoraan yrityksistä, jotka ovat hallintoneuvostossa. Yksi konkreettinen esimerkiksi eräs YTA, joka on saanut 400 miljoonaa, se on siellä tehty tämä valintaprosessi ja, ja loppujen lopuksi yksi henkilö, joka on komission asiantuntija, tulee kuitenkin yhdestä pk erityksestä joka siitä huolimatta on tullut tähän YTAn äh, yritysneuvostoon, hallintoneuvostoon ja se on korottu suuryrityksen äh, henkilöllä Toyota Daimler. Mielestäni tämä tapaus on täysin vastoin teidän vastaustanne se on, vaikka se on noudattanutkin menettelytapaa oikein, olisi hyvä, että valintaprosessissa oltaisiin vähän enemmän valppaita. Thank you. It actually, colleagues... Kiitoksia kollegat. Huomaan, että, että oikeastaan lisäkysymyksiä vain puoli minuuttia. Mutta komission jäsen, haluatteko te tähän vastata? Certainly, uh... Ihan varmasti. Seuraan valppaana tätä asiaa. Totta kai operatiiviset kustannukset kaikissa YTAissa tulee osin yrityselämän taskusta. Ja totta kai yksityisen ja julkisen sektorin kumppanon nimissä totta kai siellä on myös nimittämisessä mukana yksityistä sektoria totta kai. Komission ylemmällä henkilöstöllä on oma asemansa, on kuitenkin jo aina, se on aina enemmistössä valintaprosessissa mukana. On myös elinkeinoelämä Karjallakin tapaa. Ehkä olisi hyvä, jos hahmottelisi millä tavalla yksi kolmesta komiteassa äänioikeuden kanssa ja sitten kaksi muuta pääjohtajaa asianomaisista pääosastoista komissiosta tai sitten hänen varahenkilönsä ja sitten myös pää, yksi johtaja. Elinkeinoelämästä on yksi tarkkailija ilman äänioikeutta ja kuusi henkilöä puolestaan komission ylemmistä virkamiehistä. Kolme kuudesta elinkeinoelämästä, joka on tässä YTAissa, ovat nimittäneet pääjohtajan ja tulevat PK-yritysten alalta. Hallintoneuvoston PK-edustus on kirjattu myös näissä asetuksissa niin, että yksi edustajista hallintoneuvostossa, joka on Alan nimittämä on pk-yrityksestä, kuten totesin aluksikin jo mieluusti seuraan tarkkaan tätä, kuten parlamentin jäsen pyysikin minua tekemään. Kiitoksia. Thank you very much indeed, Commissioner. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kollegat. Nyt seuraava kysymys numero 16. Rova Senesiniltä. Tämä liittyy Euroopan unionin liittymiseen ihmisoikeussopimukseen. Siihen vastaa herra Shemetta, kunhan hän on istuutunut. Kunhan olette valmis, voitte puhua. Honorable member, accession of the European Union. Arvoisat jäsenet, Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ihmisoikeuksien perusoikeuksien suojelemiseksi ei vaikuta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan. Se merkitsee sitä, että liitännäissopimus, johon on ryhdytty yleissopimuksen nojalla ja silloin kun se on sovellettavissa ja mahdollinen lisäpöytäkirja yleissopimukseen, jonka, yleis- jonka unioni saattaa ratifioida, sikäli kun se koskee toimenpiteitä, joita Euroopan unionin virastot tai toimielimet tai elimet ovat hyväksyneet, mutta ei silloin, kun kysymys on toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Ei ole mitään suunnitelmia ottaa käyttöön EU-mekanismeja, joiden avulla voidaan valvoa tämän tyyppisten päätösten täytäntöönpanoa koska niillä ei ole mitään oikeusperustaa. Pöytäkirja kahdeksan Lissabonin sopimuksessa vaatii todellakin, että liittyminen ei vaikuta unionin toimivaltaan eikä sen toimielinten toimivaltaan tai jäsenvaltioiden toimintaan suhteessa yleissopimukseen. Tämä liittyy pelkästään jäsen, tämä liittyy myös jäsenvaltioiden toimintakykyyn ja myös siihen tapaan, jolla Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toimii suhteessa jäsenvaltion päätökseen. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Nyt lisäkysymyksen esittelyä. Rova Senisen, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, Kiitos, herra puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen antamasta vastauksesta. Valitettavasti se ei ole tyydyttävä vastaus, ainakaan minun mielestäni. Tuomioistuimen päätösten täytäntöpano on erittäin tärkeää. Kuitenkin moni jäsenvaltio on jäljessä päätäntöpanossa. Minun kysymykseni viittasi tuomioistuimen tekemiin päätöksiin. Tuomioistuimen päätökseen siltä osin, kun on mukana ristien läsnäolosta luokkahuoneissa. Ja puolalaiseen tapaukseen viittasin myös, joka liittyy etikan opettamiseen. Sorry. Ei anteeksi. Rova Chenesi, kyllä mä ymmärsimme niin, ja komission se kuuli lisäkysymykset. Ne, kyllä nyt tiedämme, mistä on puhe. Olkaa hyvä. Um, I will try to... Haluaisin vastata kysymykseen Kun jäsenvaltiot toimivat unionin lainsäädännön puitteissa, niiden täytyy noudattaa niitä oikeuksia, joita perusoikeuskirjassa ja unionin lainsäädännön <clears throat> pääperiaatteessa todetaan. Jos tätä velvoitetta rikoten, se saattaa johtaa rikkomusmenettelyyn Euroopan tuomioistuimessa artiklan 258 nojalla Euroopan unionin perustamissopimuksesta. Tämä on ainoa prosessuaalinen keino, joka Euroopan unionilla on, jotta se voi varmistaa sen, että jäsenvaltio noudattaa perus, perusoikeuksia. Kun jäsenvaltio toimii unionilainsäädännön ulkopuolella, sopimusten nojalla ei ole mitään yleistä toimivaltaa perusoikeuksissa. Siitä syystä, siitä syystä unioni ei voi toimia silloin, kun jäsenvaltio ei näitä oikeuksia kunnioita, mutta se ei voi myöskään valvoa sitä, noudattaako jäsenvaltio Euroopan unionin tuomio, ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Kiitoksia. Kaksi lisäkysymystä. Otetaanpa yhdessä, jos sopii. Rova Gary Odenberg ja Latford, olkaa hyvä. 30 seconds, please. 30 sekuntia, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie komisarzu. Kiitos, puhemies, komissaari komissio varmaankin onkin mukana neuvotteluissa koskien EUn liittymistä tähän yleissopimukseen, jos, jonka, jonka yhteydessä tärkeimmiä kysymyksiä on Euro, unionin tuomioistuimen ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen välinen suhde. Mitä komissio tästä ajattelee? Mitä, mitä, mitä, mitä tulee Euroopan unionin tuomioistuimen yksinoikeuteen lain tulkinnassa? Kiitos puhemies. Minä ymmärrän komissaarin vastausta poliittisesti ja näin perusoikeuksien kannalta se on ihan järjetöntä puhetta Siinä äh, vesittää täysin artiklan 6.7. pykälät, jossa todetaan, että EU ja sen jäsenmaat äh, noudattavat yleissopimuksen määräyksiä. Ja sitten artikla 7 äh, on mekanismi, jossa velvoitetaan jäsenmaita olemaan rikkomatta näitä me tarvitsemme sel- selkeän tällaisen vertaisarviointijärjestelmän, valvontajärjestelmän, mikä osoittaa, tämä juuri osoittaa, miksi komissio on niin heikoilla jäillä näin puhuessaan näistä asioista. Komissaari, olkaa hyvä. Uh, uh, well, the negotiation... Niin, neuvot neuvottelujen pitäisi taata se, että ennakkovalvontaa tuomioistuimen voimin tehdään primäärilainsäädännössä ja sitä noudatetaan myös tapauksissa, että seurataan yleissopimuksen mukaisuutta. Silloin kun on kyseessä vaarana, että oikeuksia loukataan ja se tuomioistuin ei kuitenkaan ole saanut tilaisuutta päättää onko tämä sovellettavissa perusoikeuksien kanssa unionin tasolla. Tällainen menettely sitä, että tuomioistuin arvioisi yhteensopivuutta tällaisen määräyksen kanssa ja se loukkaisi vähipäätösluonnetta. Ja siksi se ei saisi johtaa siihen, että tulisi kohtuuttomia viivästyksiä menettelystä. Well, I'm sure we'll return to this, but thank you very much. No ihan varmasti tähän vielä palataan, mutta kiitos nyt kuitenkin. Kyllä minä nyt ymmärrän, mutta ei tässä sen laajempaa vastausta tänä iltana saada. Let's go on. Address my supplementary question as well. Niin, minunkin lisäkysymykseni pitäisi vastata. Artiklat 6 ja 7, hyvä komission jäsen mitä järkeä niissä on tämä teidän vastauksenne valossa ja sitten rikkomusmekanismin valossa? Komissio, olkaa hyvä. Niin oikeastaan voisin kertoa teille, että Euroopan neuvostossa ollaan kohentamassa tuomioiden täytäntöönpanoa perusoikeustuomioistuimen osalta. Työ on käynnissä. Let's hope it doesn't take too long. Toivottavasti meni ihan liikaa aikaa siihen kuitenkin. Kiitos komission jäsen. Sitten 17. Papa Nikolaukselta vielä kerran komission jäsen Shemetta saa puheenvuoron. Uh, honorable member. Arvoisa jäsen, Vahvistan, että äh, komissiolle, äh, komissio esitti viime vuonna äh, neuvostelle ehdotuksen koskien Euroopan unionin jäsenmaiden ja Liechtensteinin väliseksi sopimuksi petosten ja muiden laittomuuksien vastaisen taisteluun verokysymyksissä komissio on esittänyt neuvostella toimeksianto mandaatin käynnistää neuvottelut Andoran, Monakon San Marinon ja Sveitsin kanssa samoin, samalta pohjalta, samoin Liechtensteinin suurirjoittamiskunnan kanssa äh, äh, kehittävä sopimus on jumittunut äh, neuvostoon, koska tietyillä jäsenmailla on poliittisia varaumia. Halua, haluavat EUn säästödirektiivin kytkeä tähän, tähän sopimukseen tässä tarkoituksena on tietenkin taistella petoksellisuutta vastaan ja on todellakin nyt sitten kaikki syy turvata yhteisiä taloudellisia etujamme. Komissio on, on komissio on pyrkinyt rajoittamaan niiden maiden määrää, joissa, joihin voidaan näitä varoja, varoja siirtää veroja pakoon. Äh, äh, vakuutan, että tällainen tiedonvälitys paranee näiden, järjestä, näiden uusien sopimusten kautta ja parantavat verosektorin valvontaa. Ne perustavat seuraaville äh, arvoihin, perusperiaatteisiin, avoimuuteen ja verotuksen toteuttamiseen. Tässä ei kohdenneta tätä, näitä toimenpiteitä näihin veroparateisiin sinänsä, vaan pyritään varmistamaan avoimuus ja asiallinen käsittely ja pyritään myöskin sitten tätä maantieteellistä pohjaa laajemman Liechtensteinin suoriuttamiskannan kanssa käytävät sopimukset ovat hyviä, hyvät, hyviä esimerkkejä tästä yhdenmukaisesta EUn lähestymistavasta. Niistä tarjotaan monenvälinen pohja sopimuksille, joiden ansiosta jäsenmaiden ja kolmansien maiden voi, on helpompi nyt sitten taistella veronkiertoa vastaan ja petoksellisuutta vastaan, mutta komissio tekee muutakin pyrkii, pyrkien, pyrkiessään lisäämään avointa tiedonvaihtoa ja avointa verokilpailua kolmansien maiden välillä. E, erityisesti sellaisten aloitteiden kuin hallinnollisen yhteistyön tehostamisen kautta sitten yritysverotuksen käytännössääntöjen yhdenmukaistamisen kanssa ja koskien myöskin sitten verokannan kehittämistä koskien veroteknisiä toimenpiteitä kolmansien maiden suuntaan. Komissio on myöskin erittäin aktiivinen yhdessä jäsenmaiden kanssa kansainvälisessä yhteistyössä, kuten OECDssä, e, e, e, erityisesti mitä tulee yle kansainväliseen tiedon vaihtoon ja sen seurantaan. Kiitoksia, Arva Nikola, oli se kysymys. Puoli minuuttia. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Kiitoksia, herra komission jäsen. Mitä te meille totesitte, mitä on tehty, jäsenvaltiot myös oman selvittämismenettelyn kautta eivät ole pystyneet puuttumaan tähän merkittävään ongelmaan. Tämän tyyppinen veron kiertäminen vie pohjaa kehitykseltä ja se johtaa pääomavirtojen katoamiseen ei niinkään tuoton perusteella, vaan veron perusteella. Sitten Japanin politiikka tai Yhdysvaltain politiikka sen päälle, että siellä on vähemmän tiukkoja sääntöjä. Ja sen ansiosta on luotu veroparatiiseja. Totta kai tätä voidaan noudattaa maissa, joissa ei ole valvontamekanismeja mikä on siis komission strategia tässä? Mihin suuntaan aiotaan mennä näissä ponnisteluissa? No niin, se tuli selväksi. Eiköhän tullut selväksi. Komission jäsen, voisitko ehkä vastata tähän? Uh, well, uh, first of all, I... Niin, ensinnäkin pitäisi sanoa, että kun neuvottelemme kolmansien valtioiden kanssa, Mm, siis nämä maat, jotka mainitsin, niin neuvottelemme 27 jäsenvaltion nimissä ja tämä on monenvälinen lähestymistapa. Kun neuvottelemme näistä asioista, jotka liittyvät veronkiertoon. Tämä teidän näkökantana on mielenkiintoinen. Ja tässä tarkastellaan eri tapoja, jotka liittyvät siis veronkiertoon. Eihän oikein huomautitte, että veronkiertäjät pyrkivät mukautumaan meidän valvontamme muutoksiin ja siitä syystä meillä on tämä ryhmä. jossa asioita pyritään soveltamaan ei pelkästään jäsenvaltiotasolla, vaan myös pyritään rohkaisemaan kolmansia maita soveltamaan käytännössä sääntöjämme. Ja se mahdollistaa myös sen, että voimme edistyä, kun puhutaan verokiertokysymyksistä. Kiitoksia. Kaksi lisää kysymystä. Tämä yhdessä ne. Zemke ja Kelly. Zemke, 30 sekuntia. Otus, ja następujące pytanie. Kiitoksia. Minä kysyisin tätä, komissaari. Äskeisestä päätellen, herra komissaari, suunnitelmahan on ihan hyvä, mutta tässä on sen hyväksymisen, hyväksymisen tiellä on joukko jäsenmaita, ette varmaankaan äh, voi paljastaa heidän nimiä nimiä, mutta montako jäsenmaanta on nyt poikkiteloin ja millä perusteilla? Jotain substanssia varmaan heidän argumentointinsa takana täytyy olla. Sitten herra Kelly, minä haluaisin, kuuntelin teitä aamupäivällä britti edustaja sanoi, että olisi olla parempi Euroopan unionin ulkopuolella samalla järjestöllä kuin Norja ja Sveitsi ovat saaneet aikaan komission jäsen. Onko meillä heidän kanssa järjestelyjä, että rohkaisevat heitä jäämään EUn ulkopuolelle ja sitten ne, jotka ovat Euroopan unionissa mukana, lähtevät unionista, että saavat samanlaiset järjestelyt? Thank you, colleague. Kiitoksia kollegat. Komission jäsen, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you very Kiitoksia kovasti. Mitä tulee näihin sopimuksiin, uusiin sopimuksiin, on kaksi, jäsen, on kaksi valtiota, jotka, kaksi jäsenvaltiota, jotka ovat jättäneet vielä poliittisen varaumansa esitykseen. He haluavat tutustua asiaan kokonaispaketin näkökulmasta niin, että tähän kytketään mukaan myös esitykset, jotka pyrkivät korjaamaan säästödirektiiviä ja vastavuorotoista yhteistyötä ja myös mukaan tulee esitys, joka liittyy neuvotteluihin muiden jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme tätä käsittelemässä Belgian puheenjohtajakauden aikana. Tämä otetaan esille yhtenä tärkeimmistä asioista kaudella. Toivottavasti tässä saadaan aika edistystä tällä alalla. Anteeksi, mutta tämä toinen kysymys. Se ei tullut ihan selväksi sen alku. Keli, ehkä voisitte toistaa kysymyksenä lyhyesti, jos teille vain sopii. Ensimmäinen osa ei käynyt ihan selväksi. British Niin, kysymys oli sitä, että Britannian MEPI sanoi, että Euroopan unionin ulkopuolella samankaltaiset rahoitusjärjestelyt, joita Sveitsi ja Norja ovat päässeet nauttimaan, niin onko komissio tässä suhteessa samaa mieltä? Helpotammeko Sveitsin ja Norjan äh, tilannetta liikaa? varsinkin kun äh, edustaja Papa Nikolaou esitti tämän kysymyksen. Ja pitäisikö meidän muuttaa suhtautumistamme näihin maihin niin, että ei pitäisi rohkaista tähän tämän hetkiseen voimassa olevaan tilanteeseen? Esimerkiksi siis Sveitsin ja Norjan kohdalla nimenomaan. Uh, uh, yes, I... niin, en nyt haluaisi kommentoida sitä, olisiko Britannia paremmassa jamassa, jos olisi Euroopan unionin ulkopuolella. Jätettäköön se kommenttien esittäneen harkintaan. Sitten mitä tulee haitalliseen verokilpailuun, verokiertoon, veropetoksiin, niin Norjan kohdalla olemme käymässä nyt neuvotteluja Aika paljon edistystä on jo saavutettu tällä alalla. Toivottavasti me saamme aikaan nuoren kanssa sopimuksen näissä nimenomaisissa asioissa. Ja kuten totesinkin jo alussa, olemme myös pyytäneet, että neuvosto antaisi meille neuvotteluvaltuudet niin, että saattaisiin Sveitsin kanssa samanlainen sopimus. Tilanne on kuitenkin nyt se, että me käsittelemme tätä nykyistä pakettia, jossa on kolme direktiiviä mukana. Liechtensteinin kysymyskin. Näiden paketin osien ratkaisun jälkeen voidaan saada neuvotteluvaltuudet ne Sveitsiä varten ja muita Euroopan maita varten, jotka eivät ole perunen jäseniä. Mutta Sveitsin kanssa tehdään jo yhteistyötä eräs toisessa aiheessa, nimittäin käytännössääntöjen soveltamisessa – yritysverotusasioissa aivan hiljattain neuvosto pyysi, että me aloittaisimme vuoropuhelun Sveitsin viranomaisten kanssa kuullaksemme heidän näkemyksiään periaatteiden soveltamisesta. Komissio on jo aloittanut tämän vuoropuhelun se käynnistettiin viime viikolla. Jatkossa voin sitten kertoa edistyksestä. Right. <clears throat> okay. well, that's... No niin, sitten eteenpäin. Rova Jordanin kysymys. Ei kun, herra, numero 18 on peruttu. Sitten kysymys 19 herra Posseltilta. Komission jäsen Fyle on tässä vastaamassa. Tervetuloa. Ja koskapa sääntö on, että kaksi minuuttia per komission jäsen, niin ehkä voitte taisin siis neljä kysymystä jotka on osoitettu fyyleille, eli viimeisenä 22. Numero 19 nyt. Herra Fyyle, kunhan olette valmis, voisitteko vastata? Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Euroopan komissio on tietoinen tilanteesta ja näistä huolettavista taloustilanteista. Etelä-Serbian alueella, mukaan lukien Preshevon laakso. Historiallisestikin alue on ollut alikehittynyttä ja se on tällä hetkellä kaikkein köyhin alue Serbiassa. Komissio tarjoaa merkittävää taloudellista apua tälle alueelle. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta Etelä-Serbian ja muun maan välillä, kun tarkastellaan elinolosuhteita, julkisia palveluita, ja varmistaa se, että alue on tärkeässä osassa maan toiminnassa, kun suunnitellaan ja investoidaan täytäntöönpanon päätöksiä. Kun puhutaan rajoitettavasta yhteistyöstä liittymistä edeltävässä sopimuksessa, niin kaikki tämä riippuu tulevasta edistyksestä kyseisten kumppaneiden välillä. Tässä välillä Euroopan unioni jatkaa rohkaisuaan oikeusvaltioperiaatteen investointien, infrastruktuurien ja alueellisen liikenteen lisäämiseksi tällä alueella tämän välinteen avulla. Nämä välineet sisältävät EULEXin välineet Kosovossa – ja lisäksi nämä liittymistä edellyttävät välitteet Makedoniassa, Etelä-Serbiassa ja Kosovossa. Kun puhutaan Kosovosta, komissio on tiedonannossa lokakuuta 2009 sisällyttänyt tärkeitä ehdotuksia, joista yksi josta yleensä asioiden neuvosto on pyytänyt meitä viemään eteenpäin. Tämän seurauksena Kosovo aloittaa tai saa alkaa hyötyä Euroopan rahoituksesta ja rajoilyttävistä hankkeista myöhemmin tänä vuonna. Komissio ottaa käyttöön osio kahden Kosovon ja Albanian kohdalla liittymistä välineessä ja myös Makedonian alueella vuonna 2010 eli tänä vuonna. Tavoitteenamme on sisällyttää Kosovo ja Montenegro tähän ensi vuodesta alkaen. Komissio valvoo tarkkaan näitä kyseisiä aloitteita tällä alueella rakenteellisen vuoropuhelumme avulla, jota käymme viranomaisten kanssa, kuten myöskin vuosikertomuksemme avulla, josta seuraava julkaistaan marraskuussa 2010. Kiitoksia. Thank you, Kiitoksia komission jäsen herra Olkaapa hyvä. Komissaari, kiitoksia erinomaisesta äh, vastusta, vastauksesta tämän siis aluetta eh, eh, edustaa, niin minusta että tarvitsee nyt olla, eh, miettiä näitä alueongelmia, jossa pitäisi avata rajat ja pientä rajaliikennettä helpottaa. Ei suinkaan edes, edesauttaa mitään tätä turismivyöryä, Tällä koulutussektorilla on paljon tehtävää ja haluaisin, että tekisitte tästä painopistealueen, koska siellä ihmiset ovat aikamoisessa hädässä ja pulassa. Olkaa hyvä komissa. Uh, Kiitoksia puhemies. Tämä tuleekin olemaan yksi painopisteistä niin tällä, tällä alueella ei, tietysti alueellisen yhteistyön merkitys on, on siellä suuri, mutta sitä ei suurankaan kuitenkaan ole ihan tärkeimmässä, ihan tuolla listan kärkipäässä. Mutta tämä asia, jonka nostitte esille, on kylläkin yhteistyöneuvostossa erittäin tärkeä, tärkeä joka seuraa välittömästi Sarajevan konferenssia. Eli siltä osin tällä alueella tämä on yksi painopisteistämme keskittyä näihin äh, sekä valtioihin että alueellisiin organisaatioihin, joiden äh, avulla pyrimme tätä hanketta edesauttamaan. Kiitos. Kaksi lisäkysymystä. Kryntes, Papa Nikolau, Kyntes. Kiitoksia, herra puhemies, hyvä komission jäsen. Tehän tiedätte, että Kosovon tilanne on räjähdysaltees. Viime perjantaina nimittäin mielenosoittajia vastaan tehtiin granatisku. Serbit vastustivat Mitrovitsan toimiston toimintaa. Kein heinäkuussa me saamme Haakin tuomistumme päätöksen liittyen Kosovan itsenäisyyteen. Nyt kysyisinkin teiltä, onko tämä kysymys, eli toimiston perustaminen, ollut provokaatioyritys? Thank you. Kiitos. Herra Pipona, Papa Nikola. It is half a minute, please. Puoli minuuttia muuten. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kysymys rajoille tästä yhteistyöstä on erityisen tärkeä ja haluan kiittää komission jäsentä tästä vastauksesta. Siitä huolimatta haluaisin täällä korostaa sitä, että emme voi millään tavalla hyväksyä sitä, mikä otsikko täällä Euroopan parlamentissa on esillä. Kysymyshän on ei suinkaan Makedoniasta, vaan entistä Jugoslavian tasavallasta. Se on tämän maan virallinen nimi. Tehän tiedätte sen aivan hyvin. Tiedätte, että Fyromin ja Kreikan välillä käydään nimikeskustelua ja emme voi käyttää virallista äh, nimeä täällä, mikä tällä seinällä nyt on esillä. Thank you. Kiitos, kiitos, kiitos. Komission sen haluatteko puuttua tähän kohtaan ja vastata mahdollisesti? Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta tehdä valinta, mutta kun nyt puhutaan kahdesta pääministeristä, Kravski ja Papandreou. Voin vain vahvistaa, että keskustelut, siis niin tämä asia, jonka e, edustaja otti esille, niin tässä ollaan hyvin pitkällä. Toivottavasti johtajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen ratkaistakseen kysymyksen. Näin tuo maa, Skopje voivat aloittaa liittymisneuvottelut. Ensimmäinen kysymys sitten. Olin pari viikkoa sitten Kosovan pohjoisosissa. Olin avaamassa siellä Euroopan unionin virastoja. Puhuin ohjelmista, siitä, miten voidaan varmistaa se, että mitä vain teemmekin Kosovon kansalaisten hyväksi ja totta kai myös muiden maiden kansalaisten hyväksi tuolla alueella, niin että kaikki nauttivat siitä, että emme luo eristäytyneitä alueita niin, että ihmisillä ei olisi käytettävissä näitä mahdollisuuksia, mutta olet aivan oikeassa. On hyvä ottaa tämä esille ennen tuomioistuimen päätöstä. Meidän pitäisi välttää kaiken tyyppistä toimintaa, joka saattaisi vielä pahentaa tilannetta niin, että se olisi vielä väkivaltaisempi ja räjähdysalttiimpi. Tämä mielessään Catherine Ashton, korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, oli puhelinyhteydessä tämän traagisen tapahtuman jälkeen sekä Pristiinaan että Belgradiin. Hän vetosi heihin, että pidättäytymisen politiikka jatkuisi, varsinkin kun ollaan yhä lähemmäs tulossa tuomioistuimen odotettua päätöstä. Kiitos. Seuraavan kysymyksen tekijä Karus ei ole paikalla, eli se raukeaa. Nyt kysymys 21 Kyntseksiltä. 21 komission jäsen, kunhan olette valmis vastaamaan. Please carry on. Thank you. Thank you. Jatkakaa vain, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Um, Kiitoksia, puhemies. Komissio toistaa aina vetomuksensa Turkille, jotta se panisi täysin täytäntöön, täysin täytäntöön panisi lisäpöytäkirjan. Ja näin ollen mahdollistettaisiin tavaroiden vapaa liikkuminen, mukaan lukien ne rajoitukset, joita Kyproksella on asetettu. Komissio kannattaa kertomusta, joka on julkaistu ja seuraava vuosikertomusta Tavoitteena on esittää objektiivinen kertomus kehityksestä tai sen puuttumisesta näissä kysymyksissä, aivan kuten viime vuonnakin ja edellisenä vuosina on tehty. Tältä pohjalta, anteeksi komissionäisen, edustaja Posselt, edustaja Posselt, voisitteko ottaa kuulokkeenne pois, jos aiotte käydä väittelyä, sillä teidän äänenne käy täällä kovasti yli salin. Ottakaa siis kuulokkeet pois, jos riitelette. Niin, komission jäsen. Kiitoksia. Toistan viimeisen lauseen. Tältä pohjalta neuvosto kykenee arvioimaan tilannetta ja tekemään asianmukaiset päätelmät. Kiitoksia. Kovasti herra Huntis, olkaa hyvä. Puoli minuuttia. Kiitoksia herra puhemies, hyvä komission jäsen, kiitokset vastauksestanne. Minä haluaisin esittää teille lisäkysymyksen. Viime äh, päivinä kuulimme Kyproksen johtajan suulla, että aloitetaan uudet luvut Turkin liittymisessä, tai äh, ainakin sataman avaamisesta niin, että se voisi olla avoinna unionin suojessa. 2016 sama esitys ja YK vastasi tässä myönteisessä hengessä. Haluaisin tietää, mikä on teidän näkemyksenne? Miten te reagoitte tähän esitykseen? Thank you. Kiitos komission jäsen. Uh, there are... On monia kysymyksiä, joista keskustellaan suoraan tai välillisesti löytääksemme kokonaisvaltaisen ratkaisun Kyproksen kysymykseen. Ko- Komissio on aivan selvillä tässä. Me totta kai tuemme YK johtamaa hanketta ja me tuemme kummankin johtajan pyrkimyksiä löytää ratkaisun, vaan, mutta me olemme myös komission puheenjohtajalle antanut mahdollisuus lähettää henkilökohtainen edustaja niin, että voidaan auttaa osapuolia kysymyksestä liittyy Euroopan unioniin. Siellä on muitakin osatekijöitä, jotka todennäköisesti eivät suoraan ole neuvottelussa mukana, mutta ovat jotenkin kytköksissä toisiinsa. Te mainitsittekin yhden niistä. Koko komissio vetoaa molempiin osapuoliin – ja muihin asiasta kiinnostuneisiin maihin, jotta ne tekisivät kaikkensa ratkaisu löytämiseksi. On syytä olla luova ja luovana ollessamme se merkitsee, että me ratkaisemme myös tämän ongelman. Komissio kyllä sitä esittää. Muutoin toivomme kovasti, että teidän esille ottamanne kysymys tulee ratkaistuksi kokonaisneuvottelujen yhteydessä kokonaisvaltain ratkaisun löytämiseksi. Kiitoksia komission sen ennen kuin herra Kelly esittää lisäkysymyksen. Vielä toistaisin ilmoituksen, että meidän päätämme 2030 ei sen takia, että se on näin esityslistassa, vaan myös tulkkien täytyy syödä ennen kuin vielä jatketaan kello yhdeksän. However, the next commissioner... Seuraavan komission jäsen, de Hucht, aloittaa noin 2015 siis. Ja koska seuraavat kysymykset eivät ole käsitelty 27, 8, 9, 30, 31, niin herra de Hucht aloittaa kysymyksestä 32 Tarabellalta. Mr. Crawley's question. Herra Crowleyn kysymys. Ei ole ketään esitetty häntä korvaamaankaan Herra Hautin kysymys seuraavaksi. Herra Kelaha, henkilöstöryhmä tulee keskustelemaan teidän kanssanne. Eli herra Keliin seuraavaksi teidän toinen lisäkysymys. Rova työssä puheenvuoro. Niin, eh, sikäli kun kuvitellaan, että, että, eh, että meidän ja minun ja kollegojeni Mercosur-kysymykset eivät kelpaa siksi, varmaankin, että asia on esityslistalla torstaina, mutta emmehän, emmehän me kysymysten esittäneet tienneet sitä siihen aikaan. Me olemme Mercosur kahdenvälisiä keskustelua kahdenvälisten keskustelujen asiakokonaisuutta ajaneet eh, jo pitkään. Minusta nyt pitäisi hyväksyä. Minusta pitäisi tästä asiasta nyt kyetä keskustelemaan, voida keskustella, koska ei yksin minä, vaan monet muut sitä haluamme. Ja minä haluaisin nyt sitten, että kirjataan pöytäkirjaan, miksi nämä on hylätty. Nicholson. Puhemies, en viivästytä, koska ymmärrän, että aika rientää, mutta olen täysin samaa rouva McGinnessin kanssa olen hyvin vihainen totta puhuen. Tiedän, että sääntöjä täytyy mukauttaa, mutta tämä on polttava peruna. Ja tähän olisi pitänyt vasta saada tänä iltana, koska olisimme saaneet tukea myös torstai-aamun keskustelua. Minulla on kerrottu, että molemmat olette suullisten kysymysten tekijöitä sen mukaisesti saitte sen myös torstain esityslistalle saamme laajemmat mahdollisuudet keskusteluun. Siksi minun mielestäni se jääköön tähän, mutta kiitos näistä näkemyksistä ja yritetään valmistaa, että ihmiset saavat ajoissa tiedon. No niin, herra Kälähä. Niin, äh, äh puhemies, äh, toimistoni kertoi äh, äh puhe, puheenjohtajan, puhemiehen toimistoon siitä, että, että vetäydyn tästä keskustelusta. And I'm told that... Siis otan siis Crowlin kysymyksen, esitän hänen tilan, tilalle. If you want... Mikäli, jos olette käsin odottaa, että Crowley ei ole tästä mitään ilmoittanut kuitenkaan. Mennään nyt eteenpäin, herra Kelly. Toinen ja viimeinen lisäkysymys herra Huntasin kysymykseen Fyylelle. Puhemies, oli enemmänkin kiinnostunut urheilijakysymyksestä, jos komissio se voisi tähän vastata urheilijana. Minun mielestäni ei pitäisi olla rajoja urheilijoille, paitsi heidän omat rajansa. Jos tällaista on olemassa, niin onko jotenkin pyritty lieventämään tilannetta, koska komissio ei voi kaikki tehdä, ja neuvosto jotain tehnyt. Kiitoksia komission jäsen. Thank you very much. Uh, kiitos tästä kysymykset. Miten tähän nimenomaiseen asiaan nyt tulee, puhemies? Täytyy kyllä sanoa, että, että Turkin, äh, Kyproksen turkilaisten äh, äh, urheilijoiden eristäytyminen tulisi kyllä kyetä ratkaisemaan saarelaisten välisissä keskusteluissa äh, näiden sopimusten äh, ratkaisujen puitteissa, johonkin viittasin aiemmin. Äh, YK näitä äh, neuvotteluja on pitkään äh, sponsoroinut. Euroopan unionilla ei tällaisessa asiassa ole minkäännäköistä välintulomahdollisuutta. Äh, tämä pahoiteltava äh, keskustelu on, tilanne on vain yksi Kyproksen kiistan seurauksista. Siellä pyritään saamaan nyt aikaan kattava rauhanratkaisu ja Kyproksen kriisin nopea ratkaisu varmaankin poistaisi päiväjärjestyksen myöskin tämän edustajan äh, esille nostaman kysymyksen, mutta täytyy todeta, että, että äh, Kyproksen turkilaisilla äh, urheilijoilla tulisi olla oikeus kieltämättä harjoittaa lajiaan ilman rajoituksia, mutta kuten sanottu, tämä on sisäisen keskustelun paikka. Kiitoksia kovasti. Sitten kysymys 22 Mitchelliltä. Komission sen, kun olette valmis, saatte puheenvuoron. Lähden rauhaa. Uh, Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni on lähinnä rauhanprosessissa tärkeä toimija käytännön toimissaan poliittisesti katsoen. Poliittisesti Euroopan unionin rooli perustuu vahvoihin kahdenvälisiin sopim- äh, suhteisiin kaikkien osapuolten kanssa tällä alueella. Euroopan naapuruuspolitiikka on tarjonnut puitteista näille suhteille – ja niitä voidaan räätälöidä jokaisen maan tarpeen mukaisesti. Naapuruuspolitiikan kokoukset tarjoavat alustan säännölliselle ja vakaalle keskustelulle, jossa käsitellään useita asioita, mukaan lukien ne, jotka liittyvät lähi rauhanprosessiin. Euroopan unioni on hyödyntänyt naapuruuspolitiikan kokouksen Israelin ja palestiinalaisten kanssa käsitelläkseen erilaisia näkökohtia – poliittiset kysymykset, erityisesti ihmisoikeustapaukset, tilanne kentällä, meidän avustustoimintamme ja niin edelleen. Jokaisessa näissä tapauksissa naapuruspolitiikka puitteisto on mahdollistanut sen, että tietoja on voitu jatkuvasti jakaa ja näkemyksiä vaihtaa. Käytännön tasolla Euroopan unioni suunnittelee Suomen tukensa tälle alueelle kahdenvälisten neuvotteluiden tuloksena, jota käydään siis tässä naapuruspolitiikkaa puitteistossa. Esimerkiksi Euroopan unioni on tärkeä Palestiinan tukija, kun se pyrkii rakentamaan valtiotaan ja auttaa koko väestön kautta lähi Kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan unioni on tukenut myös monenvälistä toimintaa tällä alueella. Euroopan välimeren unioni tarjoaa myös toisen foorumin puitteiston, jossa rauhanprosessista voidaan keskustella kaikkien eri kumppaneiden välillä. Lisäksi Euroopan unioni yhdessä Yhdysvaltojen, Venäjän ja YK kanssa on kvartetin jäsen. Ja se tukee tämänhetkistä lähestymiskeskustelua käydään Israelin ja Palestinan välillä. 19.3.2010 pidetyssä kokouksessaan kvartetti totesi, että rauhansopimus, joka kattaa kaikki nämä lopulliset statuskysymykset, saadaan päätökseen kahden vuoden kuluessa. Mr. Mitchell. Kiitoksia, Mitchell. Kiitoksia komission vastauksesta. Onko komissio ja sen huoltunut siitä, että arabivaltiot lähi jatkuvasti eivät ole toteuttaneet sitoumuksia humanitaarisen avun antamiseksi alueella. Se on toteutunut vain kerran, joskus 80-luvun puolessa välissä, siis parikymmentä vuotta sitten, kun veromaksajien varoja Euroopan unionista käytetään, ja kun niitä tätä muuhunkin, mitä on tehty tämän esille ottamiseksi toiseksi, olen ymmärtänyt, että UNRWA oli kehitysvaliokunnassa kuultavana, ja se, että Hallituksesta riippumatta kansalaiset olivat tehneet paljon työtä ja näin saatiin aikaan vertaispainostusta Israelin hallituksen suuntaan humanitaarisen avun saamiseksi. Me olemme epäonnistuneet kokonaan. Tiedämme, mikä lopputulos on. Kaksi valtiota ja meillä on tiekartta. Tarvitaanko uusia keinoja välittää viestiämme israelilaisille ja palestinalaisille alueilla? Kiitos. Thank you, uh, Kiitos komission jäsen. let me start, uh, uh, No niin, arvon jäsen, aivan aluksi äh, jatkan siitä, mihin te lopetitte. Meidän siis pitää käyttää maksimaalisesti hyväksemme käytettävissä olevia kanavia ilman, että rakennamme uusia. Äh, lähidän rauhanprosessi tällä alueella äh, on todellakin sektori, jossa teemme kiinteää yhteis- yhteistyötä komission varapuheenjohtajan Cathy Ashtonin kanssa. Me pyrimme äh, ja toivomme äh, voimamme sitten korjata äh, Lissabonin jälkeisen ajan hedelmiä ajatellen ulkoasian hallintoa, ulkopoliittista edistymistä niin, että voimme sitten soveltaa yhteistä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöskin sitten äh, unionin rajojen ulkopuolelle. Mitä sitten tulee kysymyksen ensimmäiseen osaan, olen perin ylpeä siitä, että Euroopan unioni on yksi suurimmista lahjoittajatahoista ja olen äh, ylpeä siitä, että äh, unioni nyt sitten äh, kanavoi tätä tukeaan äh, erilaisten äh, toimintojen käynnistämiseksi alueella. Mutta samaan aikaan kannan huolta siitä, että muut, monet muut maat, erityisesti alueen, alueen valtiot, eivät tee tarpeeksi tuke- tukemiseksi. Um. Okay, No niin, ei, kyllä ei anteeksi. Oli jotain vielä Hetkinen järjestyksen nimissä, herra Mitchell. Voitte käyttää mikrofonia ja toistakaa. Kiitos herra puhemies, olen ne. Tässä oli toinenkin osa kysymyksessäni tarpeesta viestiä tätä paremmin. kansalaiset voivat voida sinne tekevät ne tekevät ja sitten me vain sanoamme, että tämä ei toimikaan. Tarvitaan uusia viestintäkeinoja. Kiitos, herra puhemies. Yeah, Mr. Chairman, uh, I'm sorry. Puhemies, ole pahoillani unohdin vastata tähän osaan kysymyksestä. Tai yritin alkuosassani siihen vastata ja osin vastasin kyllä. Me tarvitsemme tätä. Käymme keskusteluja korkean edustajan, varapuheenjohtajan kanssa. Miettiä, miten tuolla alueella nimenomaan voitaisiin yhdistää Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon tarjoamat välineet. Nyt kun Lissabonin jälkeen meillä näitä välineitä on käytettävissämme. Kiitoksia herra Davis, lisäkysymys. Thank you, President. The, our... Kiitoksia puhemies. Erityisedustamme Tony Blair on antanut meille sen vaikutelman, että Israel aikoo höllätä saartoa Gaasassa. Ja John Gingiltä amrajohtajalta olen kuullut nyt, että vaikka nyt elintarvikkeita sallitaan alueelle Israelin puolesta, niin ihmisillä ei ole varaa ostaa sitä, koska mikään ei mahdollista työllisyyden luomista, jotta ihmiset saisivat tuloja. Israelin politiikka monet pitävät epäoikeudenmukaisena. Ja tämä parlamentti viime kuussa vetosi komission ja neuvostoon, että nämä eivät käyttäisi pelkkää sanahillinnää, vaan ryhtyisivät toimimaan assosiaatiosopimuksen puitteissa. Komissiolla on valtaa painostaa Israelia. Milloin me näemme, että komissio todella toimii varmistaakseen, että, että Gaasan tilanne helpottuu? Komission jäsen. Yeah, äh, uh, to be... Niin, ihan rellisesti sanottuna en ole niin varma niinkään varma, että SSL-sopimus on tässä tapauksessa paras tapa painostaa ketään. Arvoisa edustaja tiennee eh, Israelin eh, halukkuudesta eh, nostaa suhteidensa tasoaan tässä välis- alueidemme välisissä suhteissa, mutta edustajan mainitsemien syiden vuoksi juuri tätä, tätä asiaa nyt ei ole sitten unionin puolelta katsottu kovinkaan suopein silmin. T- tässä vaiheessa kaivataan nimenomaan poliittista ratkaisua, ratkaisua Kaasan alueen saartoon. Ja äh, Cathy Ashton, äh, korkea edustajamme, on lähes päivittäin äh, tekemisissä tämän nimenomaisen äh, asian ratkaisun yritysten kanssa. Äh, olen itse, olin itse, itsekin äh, lähdössä sitten alueelle, mutta Ravastinin kanssa sovimme, että ensin pitäisi määritellä tämän poliittisen sopimuksen ja ratkaisun puitteista alueen avaamiseksi, ja sen jälkeen sitten komissio voisi Äh, lähteä äh, katsomaan, millä tavalla tätä aluetta voitaisiin paremmin palvella no, humanitaarisen avun lisäksi. Olen pahoillani Latvonin puolesta, että totesin aikaisemmin, että hänen kysymyksensä tulisikaan, mutta itse asiassa voimme ottaa sen, koska tällä haavaa Huhtille esitettyyn kysymykseen, niin sitä ole paikalla. Niin voimme mennä kohtaan 20, kysymykseen 26 Czarneskilta. Hänet korvaa Losovic tänä iltana. 26 komission jos haluatte. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perusoikeuksien kunnioittaminen, kuten myöskin demokraattisissa arvoissa pitäytyminen, ovat Euroopan naapuruuspolitiikan ytimessä. Komissio on valvonut tätä Azerbaidžanin ja Georgian toimintasuunnitelmissa vuodesta 2006 eteenpäin sitä kun nämä suunnitelmat allekirjoitettiin. Valvonta äh, näkyy myös Euroopan komission vuosittaisessa edistyskertomuksessa, viimeisen niistä tältä keväältä. Azerbaidžanin tapauksessa viime vuoden arvio osoittaa, että kehitys on epätasaista demokratisoinnin ja ihmisoikeuksien alueella. Olemme huomioineet myönteistä kehitystä, mutta olemme edelleen huolissamme varsinkin ilmaisunvapauden ja lehdistön vapauden kehittämisestä. Tämä on arvio, jossa Euroopan parlamentti on samaa mieltä 17.12.2009 julkaistussa päätösasemassa. Kun puhutaan Georgiasta, vuonna 2009 maa edistyi hyvin täytäntöönpannessaan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman prioriteetteja, varsinkin oikeusvaltioperiaatteen, oikeusjärjestelmän uudistuksen, hyvän hallintotavan ja korruption vastaisessa taistelussa. Ihmisoikeuskysymyksistä keskustellaan säännöllisesti ihmisoikeusvuoropuhelu Sorbonen ja Georgian välillä. Tämä vuoropuhelu on käyty kahteen otteeseen vuonna 2009 ja käydään uudelleen tällä viikolla Tbilisissä, jossa tarkastellaan mahdollista edistystä. Komissio seuraa kehitystä molemmissa maissa, mukaan lukien ne sitoumukset, joita on tehty Euroopan neuvoston ja Etyjin puitteissa. Komissio edelleen ottaa Azerbaidžanin hallinnon ja Georgian hallinnon kanssa nämä kysymykset esille eri tasolla. Komissio arvioi edistystä vuosikertomuksissaan, kun puhutaan toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta kumppanimaiden kanssa rahoituksenne avu naapuruskumppaneille naapurusvälineen avulla ensi vuodesta lähtien heijastelee objektiivisella ja avoimella tavalla sitä määrää, millä tavalla näitä arvoja, joita naapuruuspolitiikassa on perusoikeuksissa ja demokratiassa on toteutettu. Lisäksi itäinen kumppanuus mahdollistaa sen, että voidaan ottaa käyttöön uusia kunnianhimoisia assosiaatiosopimuksia Euroopan unionin ja kumppanuusmaiden kanssa. Niiden maiden kanssa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä noudattamaan sitoumuksia, mukaan lukien sitoumukset, jotka liittyvät hallintoon. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Ravocis. Olkaa hyvä. Lisäkysymystä varten puoli minuuttia. Kiitos kovasti komissaari vastauksestanne. Kysymys kylläkin koski palkkioita ja kannustimia. Voidaanko tällaisia antaa ja onko komissiolla tarkoitus näin tehdä? Jos joku täyttää, täyttää ehdot, ansaitsee tietysti jonkinnäköistä kannustinta ja palkkiota, eikö? Um, I agree with the... Olen samaa mieltä lähestymistavan kanssa sikäli, että naapuruspolitiikassa on kyse uudistuksista ja palkkioista sen hyväksi, mitä enemmän kumppanit ovat sitoutuneita, sitä aktiivisempi komission tukityössään maan kohdalla myös kun uudistuksia hyväksytään ja täytäntöön pannaan. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä maita, jotka ovat itäisessä kumppanuudessa mukana, niin voidaan panna merkille, että politiikka on kantanut hedelmää. Meillä on samat välineet, assosiointisopimus, taloudellisen integraation sopimus ja puoli, joka koskee liikkuvuutta tai oikeastaan lähinnäkin, lähinnä viisumiin liittyviä kysymyksiä. Ja jos ajattelee nyt, ketkä osallistuvat sisäiseen kumppanuuteen, niin on selvä ero heidän asennoitumisessaan uudistuksiin tai mikä on komission asenne näihin maihin puolestaan. Voisin mainita tässä Moldovan hyvänä esimerkkinä. Maan kanssa aloitettiin neuvottelut asioitusopimuksesta maa kanssa on aloitettu myös keskustelu viisumista. Ja piakkoin aloitetaan myös neuvottelut taloudellisesta yhdentymisestä. Eli hyvin laajasta vapaakauppasopimuksesta kiitos. No, kiitoksia kovasti komission jäsen. Todellakin paljon kiitoksia. Nyt seuraavaksi kysymyksiin herra de Huhtille. Ilokseni voin todeta, että rouva Mäkövä on pystynyt tänne tulevaan. Eli me aloitamme tarpeella, kun ei ole paikalla. Se kysymys raukeaa, mutta yhteinen vastaus kuitenkin Tarabellan Mäkövänin kysymyksen, kunhan komission sen on valmis. 32 and 33. 22 ja 23. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Nämä äh, äh, näillä kannustimilla ja äh, on eri, reilun kaupan säännöllä on erittäin tärkeä rooli näyteltävänä ajatellen asiakkaiden vaihtoehtoja. Ne ovat parhaimmillaan, kun ovet ole tällaisista, eivät ole hallituksesta riippuvia. Äh, kaikkien valtioiden välin tulo pitäisi äh, olla mahdollisimman vähäistä reilun kaupan äh, perusedotuksen varmistamiseksi. Tässä saattaa olla tietysti asiakas hämillään jos ajatellaan näitä erilaisia elimiä, kansalliset kauppakeskus, UNTAX ja muut vastaavat, joutui, niiden pitäisi antaa enemmän ja selkeämmät kriteerit näille reilun kaupan ehdoille. Komissaari Sajani ja minun toimistoni ovat pyrkineet johtamaan tätä työtä yhteiskunnallisesti vastuullisten hankintojen toteuttamista. Komissaari Viipalkin kanssa esimerkiksi johdetaan kehitysmaiden kanssa tehtävä yhteistyötä. Tässä ollaan keske, keskisessä roolissa sen varmistamiseksi, että, että työ, toimenpiteet ovat yhdenmukaiset 2009 annetun tiedonannon kanssa. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Rova McCavan, lisäkysymys. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Olen iloinen, että te koordinoitte. Eli teidän yksikkönne on tässä johtoasemassa. Miten paljon nyt olette mukana? sosiaalisten hankintojen kysymyksessä Barnien kanssa tarvitaankin yhteensovittamista, koska pari viikkoa sitten huomattiin, että tekstissä oli sanamuoto, se tulee aika pian, joka olisi reilu vahingoittanut. Barni onneksi puuttui asioihin, koska ei ole johdonmukaisuutta suhteessa alkuperäiseen tekstiin. Onko teillä jonkinlainen yhteensovittava ryhmä? Onko kaikki yksiköt linkitetty? Miten se käytännössä oikein toimii? Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Uh, Puhemies. No, tämähän tapahtuu tietysti välisellä tasolla ja olemme varmistamassa sitä, että koordinoimme säännönmukaisesti muiden kanssa tämän asian niin, että tuon koordinaation tuloksena saadaan aikaiseksi eurooppalainen politiikka vuoden 2009 tiedonannon pohjalta. Tarpeen tullen Käyn suoria keskusteluja myös kollegoiden kanssa komissiosta. Thank you for your brevity. Uh, Kiitoksia sanaisuudesta. Komission jäsen 34 raukeaa, mutta herra Hauitpa on paikalla seuraavana. Ja saamme lyhyen vastauksen, jos sopii. En ole selväksi, että me lopetamme 20.30, koska tulkia täytyy jotain nauttia vielä ennen kuin tänne palaavat kello 21. 35 Hautilta. Kolumbian kanssa tehtävä vapakaupasopimus yhdessä 36 kanssa Martinilta komission jäsen, olkaa hyvä. Well, uh, chairman, uh, no puhemies, todellakin ihan lyhyesti, koska aiheesta voidaan keskustella kyllä pidempäänkin. Sanoisin vain, että neuvottelut vapakauppasopimuksesta EU ja Kolumbian verun kanssa on saatettu päätöksen hiljattain, mutta sopimus ei vielä ole, sitä ei ole käynnistetty virallisesti. Tekstiä ollaan selvittämässä oikeudellisesti sen varmistamiseksi, että se vastaa englanniksi ja espanjaksi samaa valtuutusta. Se varmasti tulee syksyllä meille sen jälkeen komissio toimittaa sen neuvostolle allekirjoittamista varten, jotta vapaakauppasopimus voidaan solmia. Se toimitetaan neuvostolle muodollisesti ja myös parlamenttiin hyväksyntää varten sen jälkeen, kun neuvoston päätös on tehty allekirjoituksesta. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida, mikä olisi päivämäärä, mutta todennäköisesti 2011 jälkipuoliskolla. Vielä ei ole selvää, Tarvitaanko kansallisia parlamentteja mukaan hyväksymään sopimukset? Komissio tarkastelee tätä, kun tarvitaanko jäsenvaltion ratifioita, kunhan sopimusteksti on konsolidoitu ottaen huomioon toimivalla uusi to- jako Lissabonin jäljeltä. Voin vahvistaa sen, että Kolumbian Perun kanssa tehtävä sopimus se on laaja ihmisoikeuslauseke, koska se on keskeinen osa suhteissamme. Siksi se saattaa rikkomustapauksessa luoda myös sopimuksen keskeyttämisen ilman neuvottelua. Tällainen keskeyttäminen perustuisi päätökseen, joka tehdään määräenemmistöllä neuvostossa joko komission tai korkean edustajan esityksestä. Artiklan 218 kohta 9 nojalla SEUT. Koko teksti, mukaan ihmisoikeuslauseke, on jo tämän vuoden maaliskuussa Intavaliokunnassa sen jälkeen, kun neuvottelut saatiin päätökseen. Thank you. Kiitoksia. No, Martinkin näyttää saapuneen, eli kaksi lisäkysymystä yhdestä Howard, sen jälkeen Martin. Puoli minuuttia kumpainenkin. Kiitoksia komission jäsen tuosta vastauksesta. Voisitteko kommentoida, oletteko tietoinen siitä, että onko vuotanut Kolumbian hallituksen tiedostopalvelun asiakirjoja, jotka osoittavat, että laitonta tiedostopalvelutoimintaa tapahtui Euroopan unionin alueella. Belgian humanitaarista järjestöä vastaan Amnesty Internationalia ja muita järjestöjä vastaan. Ja tämän äh, parlamentin ihmisoikeusalivalikunta vastaan. Oletteko sitä mieltä, että kyseessä on relevantti ja hyvin vakavaluontoinen tieto ja että se liittyy suoraan siihen, millä tavalla me luonnostelemme vapaakauppasopimuksemme Kolumbian kanssa? Kiitoksia, Martin. The high Niin, eh, korkea edustaja totesi, että että ihmisoikeuskysymykset ovat punaisena lankana kaikessa ulkopolitiikassa. Voiko komissaari kertoa, mitä, arvo, minkälaisia arvioita on komis, Kolumbian mahdollista halukkuusta hyväksyä tämä sopimus on tehty Entäpä sitten, jos äh, tämä ihmisoikeuden tilanne äh, Kolumbiassa jatkuu, äh, ennen kuin tällaisia sopimuksia lähdetään allekirjoittamaan, täytyy varmistua siitä, että, että ihmisoikeudet ovat siinä arvossaan eikä toisinpäin. Onko tehty jokin, joku tilannearviointi asiassa? Komission jäsen, puhemies, ensinnäkin väitetystä vakoilusta tiedusteluyksikön voimien Olemme tietoisia näistä tiedoista, otamme ne vakavasti. Komissio on ottanut tämän aiheen esille Kolumbian hallituksen kanssa käytössä vuoropuhelussa, muun muassa kun Filippe Munjos kävi siellä tämän vuoden maaliskuussa, mutta myös yhteydenpidossa Bogotan edustuston kanssa ja ja muiden yksikköjen kanssa. Me jatkamme tätä seuraamista edelleen. Sitten herra Martinin kysymykseen vastatakseni, kyllä olemme arvioita tehneet. Mielestäni on kyse poliittisesta arvioinnista loppujen lopuksi. Tiedetään, mitkä ovat oikeusmahdollisuudet, ne ovat oikeat, mutta olen samaa mieltä, että ennen kuin puhutaan näistä, niin täytyy olla varmana siitä, että se, että tulee vapakauppasopimus ylipäätään, niin se tukisi ihmisoikeuksia eikä estäisi. Meidän, arvion, meidän arviomme ja minun poliittinen arvioni on, että kun tiedetään mikä kokonaistilanne Kolumbiassa on, niin vapakauppasopimuksen laatiminen on hyödyksi ihmisoikeuksille. Well, thank you, Commissioner. Kiitoksia komissiolle ja kiitos kollegat kysymyksistänne. Ja Euroopan parlamentin puhemies on täysin puolueeton ja riippumaton mutta toivottavasti Puola voittaa. Kiitos. Hollanti voittaa.